El señor presidente. Bueno, amigas y amigos. Hyvät ystävät, hyvä komissaario, hyvä varapuhemies. Avaamme tämän istunnon ja ensimmäinen kohta esityslistalla on Rouva Geringer-Dödenbergin mietintö jonka aiheena on parempi säädöskäytäntö. Annamme välittömästi puheenvuoron rouva Geringer perille esittelijänä. Te tiedätte, että teillä on kuusi minuuttia käytössänne. Ensin neljä ja sitten kaksi loppupuheenvuorona, mutta jos haluatte käyttää ne kuusi minuuttia nyt, niin eikä sen jälkeen enää yhtään, niin kyllä sekin sopii. Mutta että te tiedätte, että tällä neljä plus kaksi, kaksi on varattu näihin edustajien puheenvuoroihin reaktiota varten. Rova Geringer, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Lähdysperiaatteen mukaisesti luomme lainsäädäntöä silmissä sitä tarvitaan yhteisössä lait täytyy olla selvät, ne täytyy toimenpana jäsenvaltiossa ja kansalaisten täytyy ne ymmärtää. Käytännössä kuitenkin tämä ei ole näin yksinkertaista. Eurooppalainen laki, sitä usein pidetään monimutkaisena, epätarkkana ja siinä jää liian suuri liikkumavara tulkinnalle. Transponoinnin eh, viivästyminen on myöskin ongelma. Tässä yhteydessä haluan äh, ajatella tätä smart regulation-käsitettä, jonka Barroso otti esille. Siinä haluan kehottaa komissiota ryhtymään Smart Regulation-menettelyyn, niin haluaisin kysyä siinä yhteydessä, mitä tässä kysymyksessä tapahtuu. Miten konkreettisesti komissio tätä toteuttaa? Toivon, että tämä on pelkästään muurikas teknokraattinen iskusana. Barroso on myös painottanut jälkikäteisarviointia hyvin. Tarkasti täytyy tietysti tarkastella sitä, mitä tapahtuu lainsäädännössä sen toimeenpanon jälkeen, että pannaanko sitä toimeen oikeasti, miksi on viivästyksiä, ymmärrätkövät kansalaiset lakeja, jos kansalaiset eivät arvioi näitä lakia positiivisesti, niin ei meillä ole mitään merkitystä. Siitä seuraava kysymys komissiolle, mitä tapahtuu jälkikäteisarvioinnille? Ja seuraava kysymys on myöskin vaikutusten arviointi, joka koskee kaikkia uusia säädösehdotuksia. Komissio, kun se ehdottaa uusia lakeja, sen täytyy tehdä vaikutusten arviointia tosiasioiden perusteella. Kahdesta perspektiivistä lähestyin asiaa sisältö, että mitä säädösehdotuksilla, säädösehdotusten vaikutuksia komission pitäisi tutkia. Pitäisi äh, erityisesti kiinnittää huomiota sosiaalisiin vaikutuksiin ja miten sitten mitkä ovat vaikutukset työllisyyteen ja työmarkkinoihin, erityisesti katsoen eri ikäluokkia ja sektoreita. Nämä ovat erityisen tärkeitä nyt talouskriisin aikana. Olen sitä mieltä, että tähän mennessä tätä aspektia ei ole otettu tarpeeksi huomioon alaisuudessa. Toisaalta haluaisin käsitellä riippumattomuutta vaikutusten arvioinnissa, joka liittyy läheisesti paremman säädöskäytännön asiaan kiinnitän huomiota siihen, että täytyy varmistaa täysriippumattomuus sekä Tulkit ovat huomauttaneet, että etenette liian nopeasti. Te etenette liian nopeasti, eivätkä pysty seuraamaan. Yritin parhaani, mutta lähetin te- tekstin tulkeille. Kiinnitän huomiota siihen, että täytyy siis olla täysi riippumus ja tarpeelliset elimet, jotka tekevät tätä toimintaa. Ja tämä on tietysti ollut parlamentin vaatimus pitkän aikaa. Minä ajattelen tässä neuvostoa vaikutusten arvioinnissa erityisesti. Komissiohan on neuvoston alaisuudessa. Sisäisten asian, anteeksi, ulkoisten asiantuntijoiden palkkaaminen vaikutusten arviointiin on myöskin tärkeä asia parlamenttia, sitä nimittäin voi kontrolloida. Mietintö koskee myös hallintorasituksen pienentämistä. Euroopan unioni valitettavasti selitetään vielä liian usein julkisessa mielipiteessä liialliseen byrokratiaan. Sen vuoksi olen iloinen siitä, että komissio suunnittelee rasitteen pienentämistä jopa 33 prosentilla 2012 vuoteen mennessä. Samaan aikaan tulee viestiä siitä, että tietyissä tapauksissa kun yrityksiä äh, vapautetaan äh, tietystä velvollisuuksista, niin tietysti siinä myöskin standardit voivat pienentyä esimerkiksi työturvallisuudessa. Hallinto pienentäminen ei voi tapahtua sillä tavalla, että sosiaalistandardeja heikennetään. Mietinnössä käsitellään myös korkean tason työryhmän, ryhmän toimintaa, jota siis Stoiber johtaa. Suhtaudun positiivisesti ryhmän tähän asti sen toimintaan ja tyytyväisyydellä panen merkille sen, että se mandaatti on pidennetty vuoteen 2013 asti. Luotan siihen, että parlamentille kerrotaan siitä, miten ryhmä arvioi hallintorasentien pidentämisen ohjelmaa Euroopan unionin tasolla. Lopuksi haluaisin käsitellä kysymystä, joka liittyy Lissabonin sopimuksen voimaantuloon ja tarkasti sitä, miten käytännössä tarkko, näyttää, näyttävät, näyttää se asia, että syvennetään kontakteja kansallisiin parlamenttien kansalaisiin. Tässä ei ole kyseessä pelkästään läheisyysperiaate, vaan se liittyy myös siihen, että paremmin tuodaan lakeja osaksi kansallista lainsäädäntöä. Miljoonat kansalaiset odottavat kärsimättömästi parlamentin kantaa tässäkin asiassa. Ja perussopimusvaliokuntahan tekee intensiivisesti työtä tämän asian puitteissa. Ja tietysti ensimmäinen asiakirja tuleekin tältä, tältä osin jo tämän vuoden lopussa ja odotan sitä jatkokeskustelua. Gracias. Kiitos kollega. Sen jälkeen annan puheenvuoro komissaari Tserkovitsille. Hän voi puhua täällä komission nimissä ja pyrkii vastaamaan tästä aihealueesta. Kiitoksia. Haluaisin aloittaa kiittämällä Keringer Jodenbergin erinomaisesta mietinnöstä. Ja komissio on suurimmasta osasta täysin samaa mieltä, koska haluaisimme, että kun parlamentti kovasti, painottaa kovasti Smart Regulation-aloitetta, niin se on oikea tie eteenpäin ja olen iloinen voidessani kertoa teille, että tiistaina komissio otti 59, hyväksyi 59 aloitetta työohjelmassa tai hyväksyi niiden poistamisen, koska ne ovat vanhentuneita. Ja näin tuemme sitä sitoutumasta, jota teemme äh, puitesopimusneuvotteluissa. Haluaisin sanoa myös, että ja eh, mitä tulee tähän eh, vuosittaiseen raporttiin paremmasta lainsäädännöstä, jota me tulemme käsittelemään eh, hyvin läheisesti lähipäätösperiaatteiden kanssa. Ja näissä asiakirjoissa tullaan yksityiskohtaisesti käsittelemään näitä Geringen Dodenbergin esille ottamia asioita tässä mietinnössä, joten sen vuoksi keskittyisin muutamaan avainkysymykseen. Ensinnäkin uskoisin, että me olemme kaikki samaa mieltä siitä ja finanssikriisikin oli selkeä todiste siitä, että tällä asetuksella on positiivinen rooli siinä, että varmistetaan, että markkinat luovat hyvinvointia kaikille. Samanaikaisesti sopin, olemme samaa mieltä Geringerin kanssa siitä, että meidän täytyy olla hyvin varovaisia siinä, miten me toimimme, koska me emme halua kuitenkaan tuoda liikaa hallinnollista kuormitusta varsinkaan PK-yrityksille. Ja te tiedätte, että me haluamme vähentää hallintoa, mutta myös olemassa olevassa lainsäädännössä me valmistelemme tätä me olemme valmiita työskentelemään kovasti niin, että voimme viedä eteenpäin näitä neljää tärkeitä projektia. Me tulemme tekemään vaikutusten arviointeja. Me tulemme katsomaan, miten tämä on laadullisesti parempaa. Me tulemme myös yksinkertaistamaan lainsäädäntöä. Me pyrimme vähentämään hallituksen rasituksia, hallinnon rasituksia erityisesti yrityksille. Ja sitten me tulemme myös tekemään vaikutuksenarviointeja jo olemassa olevasta lainsäädännöstä ja katsomaan, miten tehokasta se on. Joten jos minun täytyy nyt sanoa, että me olisimme jostain eri mieltä, niin joudun keskittymään kahteen asiaan. Ensimmäinen liittyy tähän itsenäiseen elimeen, joka on vastuussa parlamentille. Me olemme kohtuullisen tyytyväisiä siitä, miten vaikutusten arviointia on tehty komissiossa ja äh, komissiohan on vastuussa äh, parlamentille. Parlamentti on lainsäädäntö ja sen vuoksi se laatu, tekee laatuvalvontaa. Ja me olemme vaihtaneet äh, paljon mielipiteitä mutta komissio ja parlamentti ovat nyt sitten puheenjohtajien puhemiesten kesken eh, käyneet kirjeenvaihtoja ja katsoneet, eh, mikä nykyinen tilanne on liittyen menettelytapojen muuttumiseen Euroopan parlamentissa. Ja sen vuoksi täytyy nyt eh, miettiä, mikä tämä nykyinen tekniikka on nykyisessä tilanteessa, sopiiko se nykyiseen tilanteeseen, kun on kysymys kuitenkin olemassa olevan lainsäädännön yksinkertaistamisesta. Ja sen vuoksi tämä ei ehkä ole enää järkevää. Muilta osin muista asioista olemme hyvin pitkälti samaa mieltä. Me haluamme tehdä järkevää ja tehokasta lainsäädäntöä, joka olisi hyväksi myös meidän yrityksillemme. Kiitos paljon, hyvä komissaari. Sen jälkeen annan puheenvuoron kollega Svefkalle perustuslakivaliokunnasta, AFKO-valiokunnasta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, panie Kiitos kovasti puhemies. Ennen kaikkea haluaisin onnitella ja kiittää esittelijää erityisen hyvästä yhteistyöstä tämän mietinnön laatimisessa. Iloitsen myös siitä, että minun lausuntoni, jonka tein afkovaliokunnassa, se on otettu hyvin, hyvin huomioon tämän mietinnön lopullisessa muodossa. Olemme pyrkineet pitkän aikaa vakuuttamaan siitä, että yhtenäinen yhteisöllinen säännöstö toimii tehokkaasti tällaisessa maailmassa, jossa äh, palvelut ja ihmiset liikkuvat vapaasti. Ja se toimii paremmin kuin 87 äh, jäsenvaltiossa otettavat eri lait. Uudet säännöt kuitenkin voivat aiheuttaa myös äh, esteitä ihmisille. Niiden täytyy säännellä e, eikä tehdä mahdottomaksi toimintaa. Niillä täytyy luoda ystävällismielinen säädösympäristö, mutta se ei kuitenkaan johtaa siihen, että vähennetään standardi, heikennetään standardia erilaisilla elämänalueilla. Sen vuoksi mietintö kiinnittää huomiota moniin muutoksiin, jotka tulevat Lissabonin sopimuksen myötä ja, mi- ja millä tavalla ne aika äh, vaikuttavat prosessiin EU-ssa. Parlamentin roolia kasvatetaan sitten tulee myös eurooppalainen kansalaisaloite rasitteen hallinnollisen vähenteen rahoittamista pk-yrityksille. Pidetään myös tärkeänä. Siinä voidaan kiinnittää kansalaisten huomio lainsäädäntöprosessin laatuun ja tehokkuuteen. Parlamentin suurempi osallisuus lainsäädäntöprosessiin ei Siihen liittyy tietysti suunnampi vastuu myös. Kansalaiset pitävät sitä myötä parlamenttia instituution, jolla on oikeat mahdollisuudet osallistua lainsäädäntöön ja katsovat hyvin tarkasti meidän työtämme. Sen vuoksi myös tärkeä kysymys on se, että varmistetaan riippumattomat vaikutusten arvioinnit. Tässä olemme esittelijän kanssa vähän eri linjoilla, mutta ennen kaikkea on kyse siitä, että saisimme objektiiviset, objektiivisen pohjan, jonka avulla voimme sitten suunnata kurssia ja tehdä päätöksiä tulevasta sääntelystä. Täytyy muistaa myös se, että hyvä laki on yksi takaisin sille, että säännöksiä eh, jäsenvaltiossa voidaan soveltaa ja toimeenpanna. Kiitoksia. Gracias. Kiitos. Edustaja Sviska ja sen jälkeen Ryhdymme puolueryhmien puheenvuoroihin. Ensimmäisenä annan puheenvuoro kahdeksi minuutiksi EPP-ryhmälle. Edustaja Baldassare, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. Kollega Göringerin mietintö korostaa yhtä tärkeää asiaa integraation nimissä. Meidän pitää laatia hyvin näkyvää, ymmärrettävää, yksinkertaista lainsäädäntöä kansalaisen, kansalaisen ymmärrettäväksi. Minä tuen sitä, mitä esittelijä on sanonut, ensisijaiset tavoitteet, jotka hän on laittanut tähän asiakirjaan, esimerkiksi toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate, kuinka tärkeää on painottaa vaikutusten arviointia ja keventää hallinnollisia rasituksia. Mitä tulee vaikutusten arviointiin, haluaisin korostaa, että oikeusasian valiokunta tekee kovasti työtä, jotta Euroopan komissio laatuisi takuumekanismeja ja jotta nämä vaikutusten arviot olisivat todella riippumattomia. Nämä ovat keskiössä, keskeisiä kysymyksiä. Tässähän on paljon lainsäädäntöä edessä. Meidän pitää pystyä takaamaan vaikutusten arvioinnin riippumattomuus, uskottavuutta pitää parantaa kansalaisten silmissä, ja jolloin näitä sääntöjä voitaisiin hyvillä mielin hyväksyä. Minä kuitenkin minä puollan hallinnollisten rasituksen keventämistä, niin kuin komissiokin kuuluttaa, meidän pitäisi alentaa noin 25 prosenttia hallintoa vuoteen 2012 mennessä. Se on noin 4 prosenttia BKTstä, eli 150 miljardia euroa Suuri osa hallinnoksista, hallinnon rasituksista EU:ssa liittyy siihen, kuinka ö, nämä hallinnolliset menettelyt ovat, niitä on tehottomasti sovellettu kansallisella tasolla. Esimerkiksi 72 unionin säädöstä edellytti 482, 486 tiedonantovelvollisuutta, joka tarkoittaa, että jäsenvaltiossa on hyväksytty yli 10 000 täytäänpanoa säädöstä. Totta kai tarvitaan lisävalvontaa ö, tässä siirtymävaiheessa, kun eu lainsäädäntöjä siirretään kansalliselle tasolle, mutta meidän meidän pitää toimia suuremmassa yhteistyössä jäsenvaltioiden ja neuvoston välillä. Lopuksi olen sitä mieltä, että suurempi yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa, kun puhutaan toissijaisuusperiaatteesta, voisi antaa hyvän lisäpanoksen, ratkaisevan panoksen, jotta meillä olisi parempi ja tehokkaampi EU-lainsäädäntö, joka olisi lähempänä kansalaisten jokapäiväisiä huolia. Sen jälkeen SD-puolueen ryhmälle annan 81 puheenvuoron eh, edustaja Regnerille. Olkaa hyvä. Herr Kiitos äh, puhemies. Meidän esittelijämme Lydia Geringer on esitellyt hyvin kunnianhimoisen mietinnön, jossa on otettu, äh, ja jos kaikki oikeuskäytännöt EU-ssa siihen pitäytyvät, päästään jo pitemmälle. Kysymys on Euroopan lainsäädännön uskottavuudessa. Tarkoitus on parantaa lainsäädäntöä, parempaa näkyvyyttä, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta. Kaksi elementtiä tässä mietinnössä ovat erityisen tärkeitä. Ensinnäkin se, että yksin kertaistetaan lainsäädäntöä, se ei saa johtaa siihen, että eurooppalaiset standardit heikkenevät. Sen vuoksi parempi lain, äh, säädöskäytäntö pitää johtaa siihen, että katsotaan tätä yhdessä äh, eri osatekijöiden kanssa. Meidän tulee myös käydä hyviä konsultointeja osapuolten kanssa, joita tämä koskee, varsinkin jos se vaikuttaa sosiaalipolitiikkaan ja työllisyyteen. Sen lisäksi mielestäni on mm, hyvä järjestelmä se, että tulee myös tällainen seurantajärjestelmä, mitä tämä on vaikuttanut. Me tarvitsemme järjestelmän, josta hyvin selkeästi käy ilmi, että uskottavuus ja riippumattomuus näistä toteutetuista toimenpiteistä on taattu. Aikaisemmin me olemme tehneet tai saaneet tästä huonoja kokemuksia. Ja varsinkin se, että komissio aikaisemmin aina tätä tarkasteli. Lissabonin äh, sopimuksessa meillä on tullut äh, sosiaalinen lauseke tähän mukaan ja se merkitsee sitä, että me voimme seurata, mitä on tapahtunut. Ja se merkitsee myös sitä, että kuullaan laajasti työmarkkinaosapuolia ja seurataan, äh, mitä, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi työllisyyteen. Kiitoksia. Seuraavaksi Alden-ryhmän nimissä Rouva Tain. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Herr Präsident, vielen Dank bessere Rechtsetzung. Kiitoksia. Parempi säädöskäytäntö. Mitä sillä pitäisi ymmärtää? Haluamme yksinkertaisia, avoimia ja ymmärrettäviä lakeja kansalaisille ja yrityksille. Siinä tärkeää on ennen kaikkea se, että noudatetaan läheisyys- ja suhteellisuusperiaatteita. Haluamme säännellä Euroopan tasolla vain sitä, mitä kansallisella tai kuntatasolla ei voida säädellä. Tärkeä rakennusosa tässä on ennen kaikkea se, että saadaan selkeä kuva siitä, miten, mikä säännöksille vaikutukset ovat. Näin pyst- vain näin pystytään saamaan parhaat mahdolliset vaikutukset ja est- vähentää ja estää haitallisia vaikutuksia. Niin kutsuttu vaikutusarviointi täytyy olla sen, sen vuoksi komission puolelta hyvin huolellisesti tehty. Parlamentin paine siihen, että on perustettu lautakunta, riippumaton sellainen, joka arvioi vaikutusten arviointia, on tärkeä asia sen täytyy olla kuitenkin vastuuvelvollisuudessa parlamentille. Kansalaisten ja yrityksen kannalta on niin, että näihin säädöksiin liittyy mm, kuluja, oliko se sitten vaikkapa merkinnöistä. Sen vuoksi meillä on kunnianhimoinen oikea tavoite saada hallintorasitetta pienennettyä 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Tämän vuoksi pitää tehdä töitä ja mahdollisuudet saavuttaa tämä ovat hyvät, mutta tässä täytyy sanoa myös se, että kolmasosa, kaksi kolmasosaa hallintorasituksista, joka tulee EUsta, ovat tulosta jäsenvaltioiden päätöksistä, jotka EU-lain toimeenpanossa säätävät turhia säädöksiä. Tässä täytyy olla aktiivista yhteistyötä, jotta tätä tarvittavaa byrokratiaa voidaan vähentää. Toimeenpano EUn lainosalta täytyy olla tiukan kontrollin alla. Ja kansalliset parlamentit, niiden täytyy ottaa mahdollisuutensa ja velvollisuutensa Lissabonin sopimuksen puitteissa ottaa huomioon. Kiitoksia. Kiitos. Sen jälkeen vihreille minuutiksi puheenvuoro rouva Lichtenbergille. Olkaa hyvä. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Kiitos komission jäsen, arvoisat kollegat. Kun 27 oikeusjärjestelmää haluavat toimia yhdessä, niin onhan aika selvää, että tästä syntyy ongelmia. Sen vuoksi on myös kritisoitu hyvin paljon eurooppalaista lainsäädäntökäytäntöä ja sen vuoksi meidän täytyy reagoida. Tämän reaktion täytyy sisältää monia kantoja, kuten esimerkiksi vaikutusten arviointeja, jotka ovat todellakin riippumattomia ja huomioivat kaikki pelaajat kentällä, eikä ainoastaan teollisuutta ja lobbyryhmiä ja taloutta. Tämä on minulle hyvin tärkeää. Toinen asia, joka on erityisen kriittinen, on toimeenpano yhteisön toimeen, lainsäädännön toimeenpano kansallisvaltioissa. Siinä on hyvin paljon ongelmia tässä toimeenpanossa tai ylipäätään, että ei käytäntöön panna mitään. Sen vuoksi meidän täytyy nimenomaan tässä, kun on kysymys tästä käytäntöönpano vaiheesta saada aikaan parempia parannuksia ja saada myös kansalaisille tämä selkeästi mahdolliseksi reagoida. Kansalaisilla on paljon innovointivoimaa myös eurooppalaiseen säädöskäytäntöön. Kiitos. Sen jälkeen konservatiivipuolueelle edustaja Karim kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Can I first of all... Kiitoksia puhemies. Haluaisin ennen kaikkea kiittää kollegaa esittelijää tästä mietinnöstä ja kaikesta, mitä hän on siihen ottanut mukaan. Parempi lainsäädäntö on erityisen tärkeä haaste EUn tulevaisuuden kannalta. Se on relevantti kansalaisten kannalta jäsenvaltiossamme. Suuri osa tästä hyvästä lainsäädännöstä, jota säädämme täällä, kuitenkin sitä ei tätä huomioon. Ennen kaikkea, koska on liikaa säädöksiä, joita säädöskokoelmissamme on Ja pk-yritysten kannalta tämä on hyvin tärkeä asia ja komissio on tämän ottanut huomioon. Ja sitten näitä aika hulluja aloitteita, joita komissio meille esittää aika ajoin. Niillä vain eh, laiminlyödään meidän oikeamme, oikeaa työtä. Ja kun Lissabonin sopimuksen myötä nyt edetään, niin on tärkeää, että keskitymme. Ja monet kollegat ovatkin näitä asioita ottaneet esille olen pysyvä esittelijä suhteellisuus- ja läheisyysperiaatteiden noudattamisesta, niin voin kertoa teille, että on hyvin tärkeää se, että kansalliset parlamentit äh, ovat tärkeässä roolissa tässä asiassa, mutta jos näitä välineitä ei tulkita oikealla tavalla, niin silloin ne pysty parhaampaan suoritukseen. Vaikutusten arvioinnissa tietysti pidän hyvänä tätä kehitystä kun konsultoitaan kaikkia intressiryhmiä eh, liitettynä läheisyysperiaatteeseen, sitä pitäisi myös testata. Ja pidän hyvänä tätä vaatimusta, eh, kun mietinnössä vaaditaan, että smart regulation täytyy määritellä. Heti valiokuntakäsittelyn alussa täytyy ryhtyä vaikutusten arviointeihin, jotta parlamenttikin voi saada tietoa säädösten vaikutuksista ennen kuin päätöksiä tehdään. Lyhyesti sanottuna minun ryhmäni hyvin kovasti tukee sitä, että edetään sillä perusteella, että Euroopan toimielimen täytyy eh, kunnioittaa läheisyyden suhteellisuusperiaatteita. Kaikki säädösehdotukset, niissä täytyy olla perusteet sille, jossa todetaan, että tällä tasolla on paras säädellä. Kaikki säädösehdotukset, niihin pitäisi liittää vaikutusten arviointi jossa on suuri riippumattomuus. Komission pitäisi esittää kaikki vaikutusten arvioinnit valiokunnalle heti alussa, ja meidän pitää varmistaa, että päätökset tehdään niin lähellä kansalaisia kuin mahdollista. Kiitos. Kiitos kollega. Sen jälkeen vapaa demokraattinen Eurooppa puolitoista minuuttia. Edustaja Messerschmidt, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitokset esittelijälle hyvästä työstä jossa on otettu hyvin monia tärkeitä asioita mukaan. Kiitoksi myös siitä, että hän on ottanut äh, niin selkeästi mukaan äh, myös äh, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen. Meidän täytyy huomioida Lissabonin sopimus ja se, että komission pitäisi se huomioida. On ikävä nähdä, miten koko tämä kansallisten parlamenttien valvontaosuus, joka liittyy nimenomaan suhteellisuusperiaatteeseen, on jätetty pois Lissabonin sopimuksellahan sanottiin, että, tai sen myötä näkyi, että monet kansalliset lainsäädännöt Äh, kansalliset parlamentit olivat sitä mieltä, että toissijaisuusperiaatetta e- ei ole äh, hoidettu kunnolla ja että ihmiset eivät saa osallistua. Ja täällä sen jälkeen keksittiin keltaisia kortteja ja oransseja kortteja ynnä muuta. Ja se ei ole johtanut yhtään mihinkään. Ja sen vuoksi mielestäni kansallisten parlamenttien oikeudet äh, ovat jääneet niin vähälle. No, nyt on kuitenkin hyvä, että olemme keskittyneet näihin tärkeisiin elementteihin ja toivomme nyt hyvää prosessia, joka käynnistyykin komissiossa nyt ja toivon mukaan tämä johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa jäsenvaltioita todellakin kunnioitetaan, eikä vain niin, että jälkikäteen voidaan tehdä jotain, jos kansalliset parlamentit valittavat toissijaisuusperiaatteen rikkomisesta. Kiitos Morten. Nyt puolitoista minuuttia sitoutumattomille edustaja Stajona. Minä haluaisin jatkaa tällä samalla linjalla kuin kollegat, jotka ovat puhuneet ennen minua. Erityisesti kun puhumme kansallisten parlamenttien kohtalosta, Niillähän on erilaisia valtaoikeuksia. He voivat myös Lissabonin sopimuksen muotta käyttää uudella tavalla oikeuksiaan, erityisesti silloin kun on uusi ongelma. Tämä oli Lissabonin sopimuksen yksi myönteisistä puolista, mutta olenkin tässä miettinyt, oliko tämä vain populistisen politiikan tulosta, jotta saataisiin vain enemmän tukea Lissabonin sopimuksen läpiviemiselle. Jos näin on, kun puhuttiin, että kansalliset parlamentit saavat lisää valtuuksia tällä kyseisellä alalla, niin nyt pitäisi luoda uudet menettelytavat, toimenpiteet, joiden myötä parlamiset, kansalliset parlamentit voivat todella te- tehdä työtä yhdessä, koska nämä vaatimukset kahdesta kolmannesta kansallisesta parlamentista, jotka äänestäisivät puolesta. Tämähän on aika tärkeä huomattava enemmistö. Ja minä olen ainakin huomannut, että tätä periaatetta ei ole voitu aina soveltaa. Sen takia pitäisi luoda yhtenäistetty toimintatapa, menettelytapa koko EUlle, jota pitää soveltaa joka puolella. Se on ainut tapa mm, soveltaa näitä sääntöjä. Sen takia minä vetoan tässä Bel- Belgian puheenjohtajaa, kauden edustajiaan, joka tode- isännöi tätä kansallisten parlamenttien tulevaa kokousta. Ja nyt meillä alkaa minuutin puheenvuoro-osio. Ensimmäisenä Masib Hidalgo, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Tämä on aihe, joka on aika yleinen ja ilmenee tulee usein aika, usein esille vuosi toisensa jälkeen. Minä muistan, kuinka paljon on nähty vaivaa, esitysti Monika Frassoni, Medica Ortega aikaisemmilla vaalika- vaalikausilla, mutta mutta Lydia Geringerin mietinnöstä, joka on todella hienosti laadittu, onnettelen häntä, meidän on syytä ottaa siitä monia asioita esille, ei ainoastaan sen sisältö eikä tavoitteet, mutta koko se henki, jossa se on laadittu. Sehän pyrkii sitomaan kaikki EUn toimijat tällä saralla toimimaan me emme halua muuten, muuten me voimme taas jo, me voimme pudota taas siihen samaan tilanteeseen, jossa olemme olleet aikaisemmin. Eli tilanne ei etene yhtään, vaikka laadimme uusia mietintöjä. Sen takia minä luulen, että komissaarion lausumat sanat eivät osoita vain tahdonvoimaa, ne ovat myös uskottavia. Minä uskon, kun komissaari puhuu, miten hän puhuu, ja minä uskon, että tämä mietintö on hyvä näyttö siitä, että me voimme todella hyötyä näiden tavoitteiden, muun muassa 25 prosentin osalta me voimme hyvin päästä näihin tavoitteisiin. Ei muuta, kiitos paljon. Kiitos edustaja Massip. En näe täällä Simanskia paikallaan. Edustaja äh, Simanskin paikka on tyhjä, jollen annan puheenvuoron edustaja Ehrenhauserille. Olkaa hyvä. Ich möchte einige Worte. Kiitos. Muutama sana toisiaisuusperiaatteesta. Täytyy luonnollisesti olla sillä tavalla, että politiikka tapahtuu paikallisella ja alueellisella tasolla, koska vain siellä politiikka on näkyvää ja ymmärrettävää kansalaisille, ja demokratiaa voidaan toteuttaa vain tällä tasolla riittävästi. Ja sen vuoksi täytyy huomioida toissijaisuusperiaate ja sen vuoksi on myös perustelutta toissijaisuuden vaatimukselle. Täytyy argumentoida kvantitatiivisilla ja kvalitatiivisilla kriteereillä, miksi politiikka tapahtuu EU-tasolla eikä alueellisella tasolla. No, haluaisin sanoa, että nimenomaan tämä perusteluvaatimus usein ohitetaan usein osittain voidaan löytää tiettyjä äh, lausantoja, joissa sanotaan, että tätä asiaa hoidetaan jo osittain paikallisella tasolla, mutta ei ole tarpeeksi perusteluja, miksi jokin asia toteutetaan EUn tasolla. Ja mitä tulee nyt sitten toissijaisuusperiaatteeseen ja valvonta oikeuteen, mielestäni se ei riitä. Kansalliset parlamentit eivät saa tarpeeksi valtaoikeuksia ja tämä valvontaoikeus on oikeastaan vain ihan tekovalvontaoikeus. Ja sen vuoksi kehottaisinkin komissiota intensiivisemmin noudattamaan toissijaisuusperiaatetta ja äh, todellakin äh, tekemään sen tarpeeksi laajasti. Kiitos kollega. En myöskään näin Rova Childersia paikalla. Ei ole, koska tuoli on tyhjänä. Sen jälkeen aina minuutiksi puheenvuoron edustaja Kotsusnikille. E, Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää erin erittäin hyvälaatuisesta mietinnöstä. Haluaisin sanoa muutaman sanan siitä. Viime vuosien aikana komissio on ryhtynyt moniin positiivisiin toimiin parantaakseen säädösympäristöä. Usein kuitenkaan emme ole niin tyytyväisiä kuin haluaisimme olla komission työhön ja hyvin usein olemme sitä mieltä, että osa tästä talosta näkee hyvän sääntelyn eri tavalla kuin toinen osa tätä taloa. Haluaisin myös painottaa niitä tuloksia, joita on tullut työryhmästä jonka tarkoituksena on siis vähentää hallintorasitetta. ryhmä siis. On yksi kohta, jossa olisin eri mieltä mietinnön kanssa. Siinä halutaan lisää henkilökuntaa työryhmän vaikutusarviointi eh, lautakunnan työhön. Voisimme auttaa tätä lautakuntaa niin, että meillä olisi oma valiokunta, joka arvioisi vaikutusten arviointeja. Se auttaisi lautakuntaa, eikä sillä olisi vaikutusta parlamentin menoihin, ja näin voisimme antaa merkittävää apua. Kiitos, kollega. En näe edustaja Simaskia enkä Rova Childersia vieläkään paikoilla. Sen jälkeen siirrymme tähän minuutin puheenvuoroihin. Jään siksi annan minuutiksi puheenvuoron, ja ihan tiedätte, että minuutin jälkeen minä lopetan kyllä puheenvuoron, jos se menee yli minuutin. Edustaja Metsaaros, Edustaja Metsaaros, olkaa hyvä. Nyt aloitamme minuutin puheenvuorokierroksen. Ja olen hyvin tiukkana lopettamaan, jos puheaika yli. Rosszul teszed kiejteni. Gratulálok a jelentéstevőnek és köszönet jár a biztos úrnak is a támogat. Haluaisin onnitella esittelijää ja kiittää komission jäsentä tuestaan. Lissabonin sopimuksen ansiosta olemme nyt uudella aikakaudella EU-yhteistyön suhteen, ja tämä on tärkeä myös parlamentille. Meidän roolimme on nyt tärkeämpi, ja äh, vastuumme ovat myös kasvaneet. On tärkeää, että käytämme kaikki mahdolliset, mahdollisuudet varmistaa, että teemme ehdotuksia EUn lainsäädännön parantamisesta. Mietinnössä on joitakin asioita, jotka ovat tärkeitä, ja ne liittyvät pk-yrityksiin ja missä määrin ne voivat olla lainsäädännön toimeenpanon valvonnassa mukaan. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on hyvät perusteet lainsäädännölle. Hallintoa täytyy yksinkertaistaa. On myöskin tärkeää varmistaa, että parlamentin työtä helpotetaan. Ja mietin, kiinnittääkin tähän hyvin huomiota. Täytyy katsoa myös toimielimiä ja kansallisia parlamenttia, miten ne voivat tehdä parhaiten yhteistyötä. Helmikuussa hyväksymme kannan, jonka myötä Euroopan parlamentti voi olla hyvin mukana kaikessa lainsäädäntötyössä. Sen jälkeen annan puheenvuoron edustaja Bilbaolle. Gracias, presidente. Komisario, Kiitos puhemies. Puhemies, komissaari, me uskomme, että me pystymme säätämään paremmin, tekemään parempaa lainsäädäntöä, mutta meidän täytyy ottaa huomioon myös alueelliset ja valtiolliset parlamentit. Meidän täytyy myös muistaa, että komissio, kun käyttää omia tietojaan, niin se on kuitenkin lykännyt omia lainsäädäntöaloitteitaan. Ja se, näistä 26 lainsäädäntöaloitteista mm, on saatu vain 52 vastausta. Me, em, tämä on vastaan noin 7 prosenttia näistä 52 lainsäädäntöaloitteista. Me emme ole saaneet paljon. Kaksi Tsekistä, kaksi, yksi Espanjasta, yksi Ranskasta, 18 Tsekin tasavallasta ja y, kaksi Italiasta, kaksi Puolasta ja 15 Portugalista komissiolla ei ole mitään tietoa näiden alueellisten parlamenttien lainsäädäntötoimista, miten näitä säädöksiä, säädöksiä on sovellettu, mutta tässä ei myöskään ole noudatettu Lissabonin sopimuksia. Sen jälkeen annan puheenvuoron edustaja Rubiksonille. Olkaa hyvä. Paldies, priekšsēdētāji. Es visumā ar gandarījumu atbalsta to, kas ir izteikts ziņojumā. Jo... Tuen toki tätä mietintöä ja sen sisältöä Euroopan parlamenttia, Euroopan unioni sinällään taistelevat myös ihmisoikeuksien puolustamisen puolesta unionin ulkopuolella, mutta on tärkeää, että teemme sen myös rajojemme sisällä. Minun mielestäni aivan liian usein puuttuu valvontaa siitä, millä tavalla eurooppalaisia asiakirjoja toimeen pannaan käytännössä niin, että niissä huomioitaisiin myös ihmisoikeudet. Toinen lokakuuta Latviassa, olen siis parlamentin jäsen siellä, järjestää Tänä lokakuuta järjestetään parlamenttivaalit ja näissä parlamentaarisissa vaaleissa ei ole mahdollista sen jälkeen edustaja Paska, olkaa hyvä. vážený pán predseda komisie úvodom by som chcel oceniť že tak európska komisia ako aj príslušné výbory Puhemies, haluaisin pitää hyvänä sitä, että komissio ja Euroopan parlamentin valiokunnat, AFKO ja Juri, ottavat huomioon säädösympäristön EU-ssa, että se on hyvin monimutkainen ja on tärkeää yksinkertaisesti muuttaa sitä. Tietysti tämä on tär- vaikea tehtävä, koska on suuria erovaisuuksia jäsenvaltioiden näköisjärjestysten välillä ja ne eivät usein sovi yhteen. Mutta ei tämän tilanteen pitäisi vähentää kansalaisten oikeusvarmuutta millään tavalla, jotta voitaisiin paremmin liittää yhteen eurooppalaiset ja kansalliset lainsäädäntöympäristöt. Komission täytyy tehdä kovemmin työtä. valvoakseen lainsäädäntöprosessia ja toimeenpanoa, jotta se voidaan tehdä avoimemmaksi ja ymmärrettävämmäksi kaikille EU-kansalaisille. Toinen tärkeä tehtävä oli se, siis, että varmistetaan, että saadaan verkosto hyvin toimivia koulutuslaitoksia. Kiitos edustaja Paska, sen jälkeen edustaja Brosch. Uh, Kiitos puhemies säädöskäytäntö siten, kun parlamentti sitä harjoittaa, on tehty niin, että voidaan estää yksittäisiä jäseniä tekemästä yksi, itsenäisiä arvioita liittyen esimerkiksi siitä tehdään muutoksia viime hetkillä. Ne jäsenet, jotka ovat suurissa ryhmissä ja jotka eivät äh, halua äh, olla huolissaan, heidän tarvitsekaan sen vuoksi, että he sokeasti noudattavat ryhmiensä linjaa. Mutta pienissä äh, ryhmissä ja muut itsenäiset jäsenet haluavat joskus tuoda oman näkemyksensä esiin ja haluavat esimerkiksi vastustaa tiettyjä asioita niin, että he voisivat tehdä henkilökohtaisen päätöksen. Minusta tämä nykyinen tapa ei ole hyvä tapa johtaa laitosta. Kiitos kollega, vaikka sääntöjen mukaan meillä oli siis vain viisi puhujaa. Tässä Catch the Eye-osiossa kaksi kollegaa ovat pyytäneet lisää puheenvuoroa, koska meillä on aikaa, niin hyväksyn tämän ensinnä. Edustaja Kolarska, olkaa hyvä. Panie przewodniczący. Puhemies, onnittelen tästä mietinnöstä. Siinä painotetaan ihan oikein sitä, että täytyy säätää lakia sellaisella tavalla, joka on ymmärrettävä ja avoin kansalaisille. Kuitenkin me itse täällä parlamentissa luomme sellaisia päätöslauselmia ja mietintöjä sellaisella kielellä, joka on hyvin vaikea ja monimutkainen ymmärtää tavalliselle kadunmiehelle. Monissa valmistelussa asiakirjoissa on sellaista vaikeaa lakikieltä. Myöskin päätöslauselma, jossa kerromme kolmansille maille arvoistamme ja puhumme ihmisoikeusloukkaustapauksista, niissäkin on tällaista kieltä. Sen vuoksi olen sitä mieltä, että parlamentin pitäisi liittyä komission toimeen, joka, jonka nimi on selkeän kirjoittamisen kampanja. Tämän toimen puitteissa valmistellaan tietoa siitä, miten asiakirjoja pitää laatia niin, että ne olisivat hyvin luettavia. Kiitos kollega. Ja päätämme tämän keskustelun edustaja Zaborskan puheenvuorolla. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Sledovala som túto veľmi dôležitú a... Kiitos, puhemies olen seurannut tätä hyvin mielenkiintoista keskustelua toimistostani käsin ja haluaisin kiittää kollega Geringeriä, samoin kuin teitä komission jäsen Sefkovic teidän puheenvuorostanne. Mielestäni on erittäin hyvä, että Euroopan komissio on perustanut tällaisen korkeatason ryhmän, joka antaa ohjeita komissiolle byrokratian leikkaamisesta. Jokaisella maalla on omalainen kulttuurinsa, mutta äh, merkittävä saksalainen poliitikko Edmund Stoiber äh, valittiin tämän korkean tason työryhmän puheenjohtajaksi ja se oli mielestäni erittäin hyvä asia sen vuoksi, että byrokratia on leikattava sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kiitos kollega. Nyt päätämme tämän Catch the Eye-kierroksen ja annamme komissaarille ja sen jälkeen varapuhemiehelle puheenvuoron, jotta he voivat reagoida eri puheenvuoron pitäjien lausumiin sanoihin ja ajatuksiin. Olkaa hyvä, komissaari. Kiitos puhemies. Yritän vastata mahdollisimman monen kysymyksen saamani ajan aikana. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä heidän selkeästi vahvasta sitoumuksestaan tähän järkevämpään säädöskäytäntöön, koska se on se, mitä meidän jäsenvaltiomme tarvitsevat. Haluaisin myös kiittää jäseniä ja esittelijää siitä, että he ovat painottaneet nimenomaan vaikutusten arviointia. Me olemme nähneet hyvin mielenkiintoisia ajatuksia esimerkiksi IMKO-valiokunnalta ja toivon mukaan muutkin valiokunnat tai työskentelevät tämän vaikutusten arvioinnin parissa yhtä tiiviisti kuin IMKO-valiokunta. Meidän tarkoituksemme on myös parantaa vaikutusten arviointia niin, että saataisiin aikaan parempaa säädöskäytäntöä. Olen iloinen siitä, että täällä tuotiin esiin hyvin useasti se, että meidän täytyy tutkia tehtyjen esitysten vaikutuksia. Se on hyvin tärkeää, koska jos siinä esiintyy jotain, niin me voimme sitten muuttaa näitä asioita, koska monta kertaa joitakin asioita hyväksytään hyvin nopeasti, mutta nämä hyväksytyt asiat saattavat joko parantaa tai joskus heikentää jotakin säädöstä. Olen samaa mieltä myös niiden jäsenten kanssa, jotka sanovat, että me tarvitsemme myös riippumatonta arviointia. Ja tätä me todellakin yritämme tehdä komissiossa. Me työskentelemme läheisesti Stoiberin ryhmän kanssa. Ja me pyrimme tätä kautta todellakin tuomaan uutta kulttuuria siihen, millä tavalla komissiossa toimitaan. Ja noin 30 prosenttia niistä ehdotuksista, joita tulee komissioon, niin niitä ei hyväksytä tässä vaikutusten arviointiryhmässä ja sitä kautta pyritään saamaan parempaa lainsäädäntöä käyttöön. PK-yritykset. No, joka päivä tuodaan esiin se, miten tärkeää on vähentää hallinnollista taakkaa ja kuormaa PK-yrityksiltä niin, että ne voisivat todellakin saada etuja sisämarkkinoista. Ja olen iloinen, kun voin kertoa, että vuoteen 2012 haluamme vähentää 25 prosentilla PK-yritysten hallinnollista taakkaa. Koska puheaikani on tässä loppumassa, niin haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä ja kiittää kaikkia jäseniä siitä, että he ovat niin sitoutuneet tähän. Kiitos. Mr. Sefcovic, I didn't, uh, as a matter of... Edust, komission jäsen Sefcovic, itse asiassa komissiolle ei ole mitään aikarajoituksia, vaan te ihan itse itseänne rajoititte No ehkäpä minun ei pitäisi tätä teille sanoa, koska on erinomaisen hienoa, että komissio uskoo siihen, että heillä on vain viisi minuuttia aikaa, niin että sitten he rajoittavat itse omia puheenvuorojansa. Mutta oli mikä oli, niin teillä ei ole mitään puheenrajoituksia. Kiitos paljon komissaari Sefcovic ja nyt annan puheenvuoron Rova Geringer Dödenbergille, olkaa hyvä. Lopuksi haluaisin kiittää kovasti teitä, jotka olette keskustelussa paikalla. Myös komission jäsentä haluaisin kiittää. Olen iloinen siitä, että pystyin tekemään tätä mietintöä juuri tänä vuonna. Ensimmäinen vuosi sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimiin, ja myöskin vuon, vuosi, jolloin neuvosto hyväksyi 2020 strategia Näillä asiakirjoilla on vaikutus moniin asioihin, jotka liittyvät parempaan säädöskäytäntöön. Eli tämä on hyvä tilaisuus, että voimme niitä käsitellä. Kun laadin mietintöä, tapasin monenlaisia ihmisiä, sekä yritys- että työntekijäpiirejä, ammattiliittoja, organisaatioita, muita. Tästä äänestettiin yksimielisesti oikeusasioiden valiokunnassa ja mielestäni saimme hyvän kompromissin kaikkien poliittisten ryhmien toivomusten välillä. Joten kiitokset erinomaisesta yhteistyötä kaikille kollegoille ja lisään, että tämä oli poikkeuksellinen yhteistyö, koska tässä oli yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien kesken, mikä on harvinaista. Toivottavasti tästä äänestetään positiivisesti täysistunnossa. Kiitoksia osallistumisesta keskusteluun vielä kerran. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitos paljon. Lidia, kiitos paljon ja onneksi olkoon hyvin tehdystä työstä. Tämän puheenvuoron myötä päätämme keskustelun tästä mietinnöstä ja tästä mietinnöstä äänestetään kello 12 tänä päivänä.